Dear colleagues and, uh... Arvoisat kollegat ja ystävät, aloitamme yhteisen Agri-valiokunnan kuulemistilaisuuden. Valiokunnan puheenjohtajan puolesta, kehitysvaliokunnan puheenjohtajan puolesta tervetuloa yhteiseen kuulemiseen. Mukana ovat maatalous- ja maaseudun valiokunnasta. Kuten ehkä tiedätte, yhteinen maatalouspolitiikka jotka käy läpi merkittävät uudistukset 2020 vuoden jälkeen. Ja työ on jo alkanutkin tuolla saralla. Julkinen kuuleminen komissiossa YMPstä, yhteistä maatalouspolitiikasta, johti siihen päätelmään, että tulevat YMP-uudistukset kiinnittävät huomiota PCD, eli kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen tietyssä määrin vain. Eli uudistukset vain tietyssä määrin ottivat huomioon tuon johdonmukaisuuden. Nuo muutosehdotukset ottavat huomioon viimeaikaiset muutokset Euroopan ja globaalin, eurooppalaisessa globaalissa kontekstissa mukaan lukien muutokset maataloushinnoissa, kauppaneuvot, neuvotteludynamiikassa ja EUn uudessa kansainvälisessä sitoumuksessa, erityisesti ne, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eh, both eh, Agri and Deve. Sen takia Agri ja Deve ovat päättäneet järjestää yhteisen julkisen kuulemistilaisuuden tänään, jossa puhutaan yhden yhteisen maatalouspolitiikan vaikutusta kehitysmaihin sen lisäksi DEVE-valiokunta on pyytänyt tutkimuksen, jolla tarjotaan perusta sitten helmälliselle keskustelulle. Tutkimussa antaa konkreettisia politiikkasuosituksia siihen, miten voidaan panna täytäntöön EUn sitoumukset PCD, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Pariisin sopimukseen, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Tämä siis tulevan YMP-uudistuksen puitteissa. Eli nyt on hyvä aika keskustella tästä, löytää oikeat vastaukset, jotta YMPstä tehdään kestävän kehityksen näkökulmaan huomioittava. Odotan innolla asiantuntijoiden puheenvuoroja. Täällä on vieraspanelisteja, joita kuullaan pian, mutta ennen kuin mennään kuulemisen pääosuuteen, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Gabriela Zoanan, äänänkö oikein. Hän on Agri-valiokunnan varapuheenjohtaja. Hän johtaa yhdessä kanssani puhetta tässä kuulemisteossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kolu. Kiitoksia. Edustaja Koguglu, Minulla on kunnia edustaa maatalousvaliokunnan puheenjohtajaa ja haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi, kuten myöskin kaikki puhujat, jotka ovat ystävällisesti hyväksyneet tulla tänne kuulemistilaisuuteen mukaan lukien Euroopan komission edustajat. Tämä yhteinen kuulemistilaisuus toivottavasti mahdollistaa sen, että voimme saada paremman näkemyksen tärkeästä kysymyksestä, eli minkälainen vaikutus YMPllä on kehitysmaihin ja millainen tuo vaikutus on, samoin kuten miten tuo vaikutus on aikojen saatossa vaihtunut. Olisi myös ollut mielenkiintoista kuulla jonkun verran suosituksia YMPn suuntaviivoihin vuoden 2020 jälkeen, erityisesti siihen, millä tavalla sitä tulisi suunnitella, jotta sillä olisi myönteinen vaikutus kehitysmaihin. Tässä vaiheessa se, mitä tänä päivänä todetaan, vaikuttaa voimakkaasti YMP-uudistukseen, koska tuo prosessi on nyt hyvin käynnistä, käynnissä Euroopan komissiossa ja myös valiokunnassamme, kun valmistelemme oma-aloitteista lausuntoa elintarvikkeiden ja maanviljelyn tulevaisuudesta. Kuulemistilaisuutemme jaetaan neljään pääosaan. Ensin esitellään tutkimus tämän kuulemistilaisuuden aiheesta paneeli 1, jossa on esitys siitä, millä tavalla maidontuotanto on hoidettu Länsi-Afrikan alueella ja mikä vaikutus YMPllä on ympäristöön, maankäyttöön ja lihankulutukseen. Paneeli 2, jossa käsitellään YMPn kehitystä, artiklan 208 Euroopan unionin perustamissopimuksen puitteissa. Ja paremmat siitä, millä tavalla YMPn yhteydessä tämä politiikka hoidetaan. Ensimmäisen paneelin puheenjohtajana on Demin varapuheenjohtaja Stelius Kuloglu ja itse olen toisen paneelin puheenjohtajana. Molemmissa paneeleissa on noin 10 minuutin puheenvuorot ja niiden sen jälkeen on kysymys- ja vastausosio. Haluaisin korostaa sitä, että meillä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma tässä yhteisessä kuulemistilaisuudessamme tänään. Ja on tärkeää siitä syystä, että puhujat pitäytyvät aikarajoihin. Madridin talouden professori eh, Madridin teknistä yliopistosta. Maria Blanco nyt esittelee lyhyesti YMP-vaikutuksen kehitysmaihin kertomuksensa. Maria Blanco, teillä on nyt puheenvuoro. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. On mukava olla täällä kertomassa tutkimuksen päälöydöksistä, eli YMPn vaikutukset kehitysmaihin 2014-2020. Ensin kertoisin YMPn ulkoisen ulottuvuuden vaikutuksesta, sitten tutkimuksesta, Äh, kun tarkastellaan äh, nyky YMPn vaikutusta kehitysmaihin. Ja lopuksi sitten vielä muutama äh, suositus ajatellen YMPn tulevia uudistuksia. Jospa lähdetään nyt tästä kontekstista liikkeelle, niin vuosien ajalta voidaan nähdä, nähdä että YMP on säännöllisesti muuttunut, kun on tullut uusia haasteita, sitä on muutettu. Ja jotkut näistä haasteista ovat liittyneet myös ulkoisiin vaikutuksiin. There is a problem with the German. Ongelmia on saksan kielen tulkkauksen kanssa. Saksa, Saksa, Saksa. Onko ok? Selvä. Ei continue, yeah. Niin saanko jatkaa? Kiitos. Niin, olin tuossa sanomassa, että jotkut näistä haasteista liittyvät myös ulkoisiin vaikutuksiin, mitä tulee kehitystavoitteisiin. Ja nyt annetaan siis tukea EU-maanviljelijöillä tavalla, joka ei häiritse tai vääristä markkinoita tai tuotantoja. Kun katsotaan näitä numerotietoja tässä, niin voidaan nähdä tiettyjä elementtejä, jotka tekevät YMPstä yhden, yhten sopivamman, mitä tulee kehitystavoitteisiin, siis kehitystavoitteiden kanssa. Ensinnäkin vientituet, jotka ovat punaisella tuossa. Sitten toiseksi se, että vähittäin luovutaan ähm, ähm, tuen irrottamisesta tuotantomääristä. Ja sitten nyky-YMPssäkin tämä kyllä heijastuu. Ja sitten lopuksi vahvistetaan niitä välineitä, jotka vastaavat ympäristöhuoliin niin ykkös- kuin kakkospilarinkin puitteissa. Ja tässä nähdään, miten tämä viherryttämisen osuus on lisääntynyt ajan mittaan. Kun katsotaan kansainvälistä ulottuvuutta, niin EUhan on kansainvälisillä agrifood-markkinoilla ja näin ollen myös elintarviketurvallisuuden alalla merkittävä toimija maailmanlaajuisesti. Meillä on kehittyvien maiden kanssa tiiviit kauppasuhteet ja olemmekin merkittävin maataloustuotteiden tuoja AKT-maista 2006. Kauppa AKT-maiden kanssa oli 11 prosenttia koko tuonnista ja maatalousalalla, maataloustuotealalla ja tässä oikealla voitte tämän kehityksen nähdäkin, siis tuonnin ja viennin kehittymisen näette, että tuonti AKT-maista on ajan mittaan lisääntynyt. Jospa nyt katsotaan todella tämän tutkimuksen äh, keskittymistä tähän pääkysymykseen, että kun verrataan äh, aiempiin äh, mm, YMP-puitteisiin, niin mitkä ovat olleet YMPn vaikutukset 2014-2020 kaudella kehittyviin maihin, kehitysmaihin, katsotaan elintarvike turvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia ja demografisia vaikutuksia. Vastataksemme kysymykseen tarkastelimme aiempia tutkimuksia ja analysoimme YMPn vaikutusta. Emmekä itse asiassa löytäneet juurikaan tutkimuksia aiheesta tutkimuksia, jotka erityisesti kehittyisivät YMP-vaikutuksiin kehitysmaihin. On koko joukko tutkimuksia, tulette minulle kertomaan näin, kyllä olette siinä ihan oikeassa, mutta tutkimuksia, jotka olisivat selkeästi tarkastelleet esimerkiksi elintarvikkeiden hinnan nousua eh, kehitysmaissa tai vastaavia vaikutuksia, niin eh, tutkimuksissa yleensä YMPn vaikutusta ei ole irrotettu muista äh, vaikutuksista, jotka ovat ehkä kaikki yhdessä johtaneet tiettyyn tilanteeseen. On aika vaikea todella siis äh, eristää YMPn vaikutusta muista äh, tekijöistä ja Jos nyt jotain eh, tiettyjä tutkimuksia onkin, jotka YMPn vaikutuksia tarkastelisivat, tarkoitan tässä nyt yhtä hyvin tärkeää asiaa, nimittäin nämä YMP 2014-2020 ennakkovaikutusarviota. Tässähän vaikutusarvio kolmansiin maihin sisältyi eh, vaikutusarvioon, vaikka se nyt ehkä ei ollutkaan äh, niin äh, kattava ja laaja kuin äh, se arvio, joka tehtiin vaikutuksista Euroopan unionin omiin maihin. Mutta kyllä täällä kuitenkin kappale YMP-vaikutusarviossa oli liittyen ulkoisiin tai kolmansiin maihinkin. Ja se on hyvä. Ja jos katsotaan näitä päälöydöksiä, niin katsotaanpa nyt ensin vaikkapa turvallisuusulottuvuutta, vaikutusta siihen nykyään. Ei juurikaan tilannetta ole muuttanut, eli vaikutukset kansainvälisille markkinoille ja kauppaan ovat olleet aika pieniä. Ja tämäkin on selkeää, koska EUn elintarvikkeiden hinnat ovat linjassa maailman elintarvikehintojen kanssa ja vaikutukset tai muutokset, joita nyky-YMP on tuotantoon ja hintoihin tehnyt ja näin ollen myös kauppaan, ovat varsin vähäisiä. Kuitenkin joitain huolenaiheita on ennen kaikkea liittyen tämän vapaaehtoisen tuen irrottamiseen tuotannosta järjestelmää. Tehän tiedätte, että jäsenvaltiot tähän vapa- tätä vapaaehtoista dekoplaustukea antavat tietyille aloille, tietyille maanviljelyaloille, jotka ovat tärkeitä ja jotka ovat vaikeuksissa. Ja tämä vapaaehtoinen koplaustuki, näin ollen siis näissä tapauksissa säilyttää tuotannon nykytasolla. Tässä vasemmalla näette että vapaaehtoinen koplattu tuki on 10 prosenttia koko suoran tuen talousarviosta tällä hetkellä. Ja kun ajatellaan jäsenvaltioiden 2014 tekemiä päätöksiä, niin nämä, näitä päätöksiä hiukan nämä muutettiin vuonna 2016, mutta tilanne on säilynyt ennallaan ja näin ollen nämä numerotiedot ovat äh, voimassa edelleen tänä päivänä. Sitten äh, näette tästä, että useimmat jäsenvaltiot äh, Saksaa lukuun ottamatta päättivät ottaa käyttöön tämän vapaaehtoisen koplattu tukijärjestelmän ja Suurin osa siitä menee e- eläin, eläintuotteisiin ja myös valkuaisainekasveihin. Voitte sen nähdä tuosta oikealta. Yli 40 prosenttia tuesta menee naudanlihalle ja vasikanlihalle ja sitten niin kuin näette 11 prosenttia menee valkuaisainekasveihin ja kun katsotaan, tarkastellaan vaikutuksia kehitysmaihin, niin tässä nyt näitä vaikutuksia on. Miksi? No tässä minulla on yksi esimerkki. Yksi harvoista tutkimuksista, jotka itse asiassa analysoivat YMPn vaikutusta, tämä tutkimus ei sinänsä ole kohdistunut yksinomaan kehittyviin maihin, mutta se todella vertaa tilannetta aiempaan YMP ja mikä tilanne oli silloin ja mikä tilanne on nyt. Kun katsotaan joitain näitä tutkimustuloksia, voidaan nähdä seuraavaa. tuossa näette ensin viitearvon, siis aiemman YMP tuossa vasemmalla, sitten YMP 2014-2020, sitten tuo sama ilman tätä vapaaehtoista koplattua suoratukea ja sitten vielä YMP ilman viherryttämistä. Tämä, tämä voitte tästä nähdä. Ja tällä hetkellä VCS eli tämä vapaaehtoinen koplattu tuki, se merkitsisi tietyillä aloilla hyvin merkittävää tuotannon lisäystä. Sehän stimuloi tuotantoa ja näin tapahtuu muun muassa valkoisen kasvien suhteen, koska näin ovat monet jäsenvaltiot päättäneet. Eikä tämä nyt ole suuri huoli kehitysmaille, mutta näin tapahtuu myös monien eläintuotteiden kohdalla. Ja täl, itse asiassa nyt on niin, että ilman tätä vapaaehtoista koplattua tukea näiden eläintuotteiden tuotanto vähenee, mutta hinta nousisi ja näin ollen vaikutus olisi myönteinen jopa sisäisesti Euroopan unionissa ajatellen viljelijöiden tuloja. Ja näin ollen meidän täytyy hyvin huolellisesti pohtia tätä asia, Mitkä ovat tämän vapaaehtoisen koplatun tuen todelliset vaikutukset loppujen lopuksi? Tämä on yksi päähuolenaiheita, kun katsotaan kansain, vaikutuksia kansainvälisiin elintarvikehintoihin ja kauppaan. Ja näin voidaan nähdä, että lisätoimiin on ryhdytty ottamalla käyttöön viherryttämistoimia ja muita kakkospilarin alaisia toimia. Joissain tapauksissa tämä lisääntynyt kilpailu parantaa myös maatalouden kehittymistä tai kehittää maataloutta kehitysmaissa – kestävään kehitykseen, sillä voi olla kuitenkin toisenlaiset vaikutukset. Ja tässä jälleen pääkritiikki liittyy karjan tuotantoon Euroopan unionissa, koska lisääntynyt tuotanto Euroopan unionissa merkitsee sitä, että rehua tarvitaan ja rehuntuonti lisääntyy, eh, koska rehun tarve sitten tietenkin stimuloi rehun tuotantoa tietyissä eh, kehitysmaissa. Ja tämä tuotannon lisääntyminen saattaa vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi ympäristöön ja vaikkapa vähentää vesivarantoja näissä maissa. Eli kun katsotaan YMP-tuen johdonmukaisuutta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa, niin äh, näin voi syntyä vaikutuksia paitsi EUn ulkopuolella myös Euroopan unionissa, koska jos tuemme tiettyjä äh, aloja ja tämä tuki näille aloille merkitsee sitten sitä, että on kielteisiä ympäristövaikutuksia, niin sitten ehkä toisaalta pyrimme toteuttamaan ympäristötoimia, jotka eivät ole ollenkaan sitten johdonmukaisia aiemman toimintamme kanssa, kun olemme yhdellä kädellä tuemme tuotantoa ja toisella kädellä sitten pyrimme näitä vaikutuksia lieventämään. Mm, mitä tulee sosiaalisiin ja demografisiin vaikutuksiin kehitysmaissa, niin tutkimustietoa on hyvin vähän. Ei ole mitään erityisiä tutkimuksia, jotka olisivat yksinomaan tarkastelleet YMPn vaikutusta. On kuitenkin joitain tutkimuksia, joiden löydösten mukaan maataloustuki, joka ei kuitenkaan ole häiritsevää, voi olla myönteistä vaikutuksiltaan, koska lisääntynyt kauppa ja vienti Euroopan unioniin Äh, kehitysmaathan ovat saaneet äh, etusijaisuuskohtelun, niin äh, tällä voi olla sitten vaikutuksia ympäristöön ja maaseudun tilanteeseen näissä maissa. Euroopan unioni on itse asiassa ryhtynyt merkittäviinkin toimiin GSP Plus-järjestelmän käyttöönoton kautta, koska tämä väline voi olla hyvin tehokas väline kestävän kehityksen tukemiseksi ja se voi lievittää näitä Ähm, heikossa asemassa olevien yhteisöihin kohdistuvia äh, vaikutuksia. Mutta tähän on palattava myöhemmin, eli tämän verran sosiaalisista ja demografisista vaikutuksista. Ja lopuksi sitten lupasin esittää joitain suosituksia tuleville, tuleviin YMP-uudistuksiin liittyen. Voimme todeta, että kehitystä on ollut, mitä tulee kehitykseen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuuden suhteen. Avainhaasteet mielestämme ovat seuraavat. Meidän on todella huolehdittava siitä, että YMPn tulevat uudistukset ovat samassa linjassa EUn sitoumusten kanssa, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin, koko kestävän kehityksen agendaan ja myös tietenkin Pariisin ilmastosopimukseen. Toimijamme on oltava yhdessä, yhdessä linjassa. E, ja me emme voi yksin omaan ajatella e, eri politiikan aloja toisistaan irrallaan ottamatta huomioon muiden alojen päätöksiä, koska Ähm, eri alojen väliset äh, vaikutukset ovat hyvin monimutkaisia ja ne on otettava huomioon. Ja jos todella haluamme kehittyä, niin äh, meidän täytyy voida äh, jollain tavalla laskennallisesti ottaa huomioon hyvin järjestelmällisesti ja myös monitoroida sitten tätä eri politiikan alojen vaikutusta toisiinsa nämä sektorirajat ylittävät vaikutukset on otettava aina huomioon, jotta voidaan ottaa käyttöön sellaisia politiikan välineitä, jotka ovat synergiassa keskenään ja Täällä tarkoitan niin sisäisellä tasolla kuin ulkoisellakin tasolla. Lisäksi tarvitaan tiettyjä indikaattoreita, jotta voidaan ähm, monitoroida ja arvioida äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsyä kehitysmaissa. Lopuksi muutama huolenaihe ja muistakaa nyt ihmeessä, että kyseessä on tutkimus, jossa on todella arvioitu aiempaa työtä, on käyty läpi aiempia tutkimuksia ja niistä sitten on noussut esiin tiettyjä huolenaiheita. Asiakirjasta näitä löydätte lisää, mutta päähuolenaiheet ovat mielestäni nämä kolme, jotka näette tässä edessänne. Ensinnäkin nämä vapaaehtoisen koplatun tuen käyttöönotto 2014-2020 ajalla ja sen markkinoita häiritsevät vaikutukset. Ihanne tilanne kyllä olisi, jos tätä vapaaehtoista koplattua tukea ähm, sovellettaisiin vain kaikkein ähm, heikoimmassa asemassa olevilla alueilla ja aloilla. Esimerkiksi kun ähm, vaikkapa äh, alueita on erityisesti suojeltava, taikka kun kyseessä ovat vaikkapa valkuaisainekasvit. Mutta kaikkien muiden tuotteiden kohdalla täytyy kyllä pohtia ja harkita, että tarvitaanko tätä välinettä todella. Sitten kun ajatellaan keskenään ristiriidassa olevia kannustimia, niin tietyt YMPn välineet on ja niiden käyttö järjestetty niin, että myös ympäristö- ja ilmasto tavoitteet otettaisiin huomioon esimerkiksi juuri karjan tuotannossa tiettyjä keskenään ristiriitaisia kannustimia on syntynyt. Ja sitten vielä tuo kestävän kehityksen tavoitepaketti, eli se, että kaikki ihmiset maailmassa saavat ruokaa. Ja sitten tässä on tietenkin erilaisia olosuhteita ja mm, tämä on aika monimutkainen asia, johon on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Tässä nämä meidän päälöydöksemme tutkimuksesta. Teillä kaikilla on tämä tutkimus käytössänne. Jos teillä on kysymyksiä, niin erittäin mieluusti ainakin yritän vastata kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mrs. Blanco. Uh, Kiitos, Rova Blanco. Selvä, mennään sitten eteenpäin sillä tapaa herra Adama Diallo. Ah. Hän on puheenjohtajana kansallisessa maitotuottajien, maitotuotteiden lisäksi hän puhuu kanssamme myös maidon tuotannosta Länsi-Afrikassa. Donc, euh, oui, c'est no niin, D'accord, bonjour. Euh. Iltapäivää kaikille. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne tänään kertomaan tilanteesta minun maassani. Olen Adama Ibrahim Diallo. Olen maidon tuottaja jo parisenkymmentä vuotta. Minulla on mini meijeri 180 kilometriä Ugadugusta ja olen kansallisen tuottaja unionin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana ammattivälisessä yhdistyksessä ja kolmas varapuheenjohtaja, jossa Maanviljelys muodostaa 80 prosenttia väestön toiminnasta. Ja karja on ainakin määrällisesti katsoen erittäin suuri, noin 9 miljoonaa lehmää, jotka 6 prosenttia maasta viennistä. Eli meillä on järjestelmä, joka karjan määrässä mitattuna. Ja millä se vastaa sitä ikään kuin naisen pankkitiliä. Viisi lehmää voi ruokkia kymmenhenkisen perheen. Ja 90-luvusta no, lähtien olemme pyrkineet kerittämään, kehittämään tällaisia minimeijereitä. Ne ovat etsevät sellaisilla alueilla, jotka ovat lähellä tuottajia. 10-30 kilometriä sekä taloudellisesti ja lisätä paikallista kulutusta niin, että naiset otetaan mukaan tähän toimintaan. Ja tämä on mahdollistanut myös sen, että naiset ja perheet ovat saaneet on kerroin, jolla sitä mitataan yleisesti alueilla. Köyhyyttä on paljon ja tuot, erittäin halpojen tuotteiden tuottamista sen sijaan, että kehitettäisiin alueellisia tuotantoketjuja, jotka toisivat la- se ei myöskään suojele riittävästi maataloustuotteita. Esimerkiksi maidon verotus on 5 prosenttia ja, ja potentiaalia on käyttämättä paljon ja siitä syystä tällainen minimeijereiden kehittäminen on erittäin tärkeä asia. Näiden maitokiintiöiden poistaminen on johtanut siihen, että tuotanto on noussut 2 prosenttia. Voin hinnan nousu. Tällainen uudelleen rasvoitettu palmuöljymaito on paljon köyhempää ja se tappaa paikallisen tuotannon. Ootapa tuotanto laskenut. Eli kaikki tämä menee eurooppalaisten yrityksen hyödyksi eikä paikallisen tuon. Ja jos menen maitolitran maahantuonti Burkina Fasoon hyödynnetä. Näin ollen, jos siis katsotaan tätä todellista ongelmaamme, niin se on maitojauhe. Mutta äh, sellainen uudelleen rasvoitettu maitojauhe, se puolestaan maksaa 230-290 frangia. Eli kierretään erilaisia säännöksiä ja sopimuksia. Tuodaan valtavat määrät maitojauhetta maahan. Ja niin, että sitä ensin poistetaan rasvaa ja sen jälkeen lisätään uutta palmuöljyrasvaa. Ja ö, tämä vahingoittaa voimakkaasti maidon tuotantoamme. Eli löydymme entisestään. Ja joka tapauksessa tämä johtaa siihen, että nuoret lähtevät pois maaseudulta. Pyrkään tätä meidän vastustusstrategiaamme. Me pyrimme luomaan oman kauppamerkkimme, jotta voitaisiin näin erottaa paikallinen maito tästä maitopulma. Eli solidaarisuus ja tiettyjen toimenpiteiden mukaan ottaminen. Se, mitä me nyt pyytäjästöjä, ja jotka toimivat paikallisen maidon markkinoinnin eduksi. Meidän täytyy myös suosia investointeja, joista on hyötyä. Yhteenvetona, jotta voitaisiin välttää ne seuraukset, joita, ne haitaiset seuraukset, joita tällä kaikella on tulevina vuosina, ja naisten ja nuorten asemaa maassamme. Ja näin ollen meidän mottomme on, että paikallinen maito on... Se ääneen hän on IPES Foodin toinen puhe, tai yksi puheenjohtajista, eli kansainvälinen asiantuntijapaneeli kestävistä elintarvikkeista. Also 10 minuuttia. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, äh, ja tämän tilannekatsauksen, joka on hieman laajempi, ehkä hieman poliittisempi kuin professori Maria Blankola. Sitä asioista, joista nyt keskustellaan, aloittaisin muistuttamalla, että yhteinen maatalouspolitiikka No sitä on hyvin hankalaa arvioida kontekstissa kuten tässä, sillä jos halutaan, vaikuttaa, vaik- jos halutaan arvioida vaikutusta kehittyviin maihin, niin pitää toisaalta ajatella YMPtä ja sitten pohtia myös kauppapolitiikkaa, jos ajatellaan vaikutusta maankäyttöön, veden käyttöön ja maatalouden kehittämiseen. Tämä on hyvin hankalaa kaiken kaikkiaan. Kuitenkin haluaisin muistuttaa, että kun yhteen maatalouspolitiikka käynnistettiin 61 vuonna, Siki Mansholin johtajuudessaan maailma oli hyvin toisenlainen paikka kuin mitä se on nykyään, miten väestön kasvu kehittyi 1900 ja 2000 20 vuoden välillä. Ja voimme nyt ennakoida, mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Ja tuon aikana yhteinen maatalouspolitiikka, no silloin kun se perustettiin, niin meillä on hyvin nopeasti kasvava maapallon väestö, joten huolena oli, että pitäisi lisätä tuotantoa, jotta voitaisiin varmistaa, että voisimme ruokkia tämän nopeasti kasvavan kysynnän. Jos pohditte, mitä tapahtui 50-luvun lopulla ja 60 luvulla niin on tuo outo lasku siivaleissa tuotantoketkuissa 215 miljoonaa ihmistä siis. Eh, he ovat kaupunki, kaupungissa asuvia köyhiä, mutta suurin osa heistä on pientuottajia, jotka ovat riippuvaisia perheviljelystä. Se on heidän elinkeinonsa. Ja he haluavat kasvattaa toimintaansa, he myydä paikallismarkkinoilla, koska jos he yrittävät vielä eu niin siinä on merkittäviä rajoitteita, sääntelyesteet muun muassa, mutta myös tuo mittakaava, he voivat päästä sopivaan, sopivaan mittakaavaan, että voisi tulla kilpailukykyisiä globaaleja markkinoilla, jotta suurustajat voisivat kiinnostua heistä. Kuitenkin nykymaailmassa vientivetoisesti pääasiassa ja nuo lait, jotka ovat vientivetoisia, niiden osuus on kasvanut merkittävästi vuosien mittaan tietyille lajeille. tuon erityisen merkittävä esimerkiksi soija, papu, tuossa on nuo luvut näiden miljoonia tonneja vuonna 2006 menee vientiin. Merkittävää myös sokerille, maissille, palmuöljy osalta. Ja sitten on tiettyjä muita yleishyödykkeitä, joita näette. Nämä viennit. No niissä ei ole mukana näitä pien tuottajia, jotka tarvitsevat eniten, jotta lähinnä toimitusketjuihin ja jotka voivat tarttua näihin mahdollisuuksiin, joita tarvitsevat vientimahdollisuudet suurta keskustelua käydään molemmin puolin pöytää. On voimakkaita argumentteja. Kauppa, kyllä, kannusta siihen, että kukin alueen maa voi erikoistua siihen, missä se on suhteessa paras. Joskus on, että voima on, missä rikkaat kuluttajat sijaitsevat, ja se ei ole epätavanomaista, että nähdään, on maita, jossa on ruoka alijäämäkä kuin, ja sitten viedään kuitenkin, koska ulkopuolella, tuoma ulkopuolella on parempia toimintamahdollisuuksia viennille. Lisäksi joskus sanotaan, että kauppa on äärimmäinen ilmastosopimus. Olen tietysti, että päätetään paljon enemmän hajautettua ruoantuotantoa, että näistä alueista tehdään kestävämpiä. Ja tämä on monimutkaista keskustelua, mutta minun ymmärrykseni ne olivat työskennellyt YK kanssa oikeudesta elintarvikkeisiin itse asiassa nälkä maaseutu vientijohtoisten maatalouksien ja maataloustalan kanssa tyyttäisi paikalliset tarpeet johtaa agraarikeskittymään, jossa on menestyksekkäitä tuottajia, jotka saavat enemmän resursseja, on pientuottajat, jotka ovat köyhiä ja jotka sitten siirtyvät ja määriä, ja sitten hallitusten reaktiot ovat olleet 90-luvulla ja 2000-luvulla, että on tuotu enemmän ruokaa, sillä se on ollut tapa täyttää kaupunkiväestön tarpeet. Tarkoitti sitä, että tuo lisääntynyt tuonti tiettyissä maissa, no se johti sen, että oltu, ne ovat olleet riippuvaisempia tuonnista, että ovat ruokkia väestön, ja se johti siihen, että oli paljon hankalampaa pientuottajien väestöt kehittyvissä maissa. Suotavat esimerkiksi äh, Saharaituvassa Afrikassa ja sitten Itä-Asiassa. Tämä osoittaa sen, miten ne ovat tulleet riippuvaiksi ruoan tuonnista, jotta voivat tyydyttää omat ruokatarpeensa. Afrikkaan Eli se mielenkiintoinen tapaus sillä, huolimatta siitä, että Afrikalla suuri maataloussektori, se on ollut vieläkin voimakkaampaa kuin tuottavuuden kasvu maataloudessa Tämä riippuvuus ruoantuonnista tarkoitti sitä, että oltiin hautuvaisempia hintashokeille ja saatiin hyödyntää lyhyellä kaverilla kaupunkien köyhiä, mutta pitkällä kaverilla se kuitenkin hankaloittaa sitä, nämä maat voisivat ruokkia itsensä ja investoisivat paikallisesti. Johtuu vaatimusta pähkinäkuoressa. Vientijohtoinen maatalous on maalla totta melko suurella skaalalla, sitä melko mekanisoitua, teollistettua, se johtuu vaikuttaa siihen, että vesi ja maanperä saastuu ja on erosiota tästä puuvilla on hyvä esimerkki. Tämä johtaa siihen, että vesisykli epäpuhutaan sitä, että maaperää voidaan elvyttää ja tuotamuksen vain sillä, että käytetään yhä enemmän panoksia, jolloin näistä maista tulee yhä riippuvaisempia. Sitten tuodaan kemiallisia lainmotteita, käytetään torjuntaan, tai joita tarvitaan monokulttuureissa. Eli vientivetoinen maatalous on maatalous, joka valitettavasti toista 30 vuotta myöhemmin siis. Nämä ovat karttoja, jotka osoittavat, miten ylipaino on lisääntynyt kaikissa maailman maissa. Ja tämä perustuu 200 väestön 11,2 miljoonaa ihmistä poikkeus kaikilla alueilla ylipaino lisääntyy 800 miljoonaa ihmistä on ylipainoisia tällä hetkellä, se maksaa 2,8 prosenttia globaalia BKTtä. Miksi mainitsin tämän? No, koska matalastuotteet, jotka matkustavat pitkiä matkoja, ovat tuotteita, joita jalostetteita. Paradoksi siis teollistuminen ja kaupan lisääntyminen on vaikuttanut negatiivisesti ihmisten, ne vaikuttavat negatiivisesti pientuottajien elinkeinoin kehittyvissä maissa, jotka ovat kauppakumppaneitamme se tuottavat paljon enemmän per henkilö ja per hehtaari kuin globaalissa etelässä. Ja ilman tu- ma- tukia tai tukien kanssa ne ovat niin paljon kilpailekaanaan, lihan tai maidon tuotantoon Senegalissa tai Burkina Fasossa. Ja meillä pitäisi varoitusmekanismi, joka sallii sen, että reagoidaan. Vain vaikuttaa, kuka hyötyy toimivaskusta, mutta kuka myös häviää sitä, että kauppa lisääntyy. No, vähiten kilpailukykyiset tuottajat kehitysmaissa ovat, kehittyvät maat tuovat meiltä, niistä vähemmän kannustimia heillä on investoida siihen, että he paikallisia järjestelmiä elvyttäisivät. Kolmanneksi pitää edistää tuottavat vastuullisimmin, jotka käyttävät äh, luomu metodeja ja tuotteet on parempaa terveydelle. Näin ollen liikapainoa voidaan suitsia kehittyvien maiden kaupungissa. Tätä varten paras tapa on ollut rakentaa kommentteja ja kysymyksiä. Panelistille ja Rova Blankolle, Maria. Kiitoksia. Kiitos tästä kysymyksestä. Olette aivan oikeassa. Tässä tutkimuksessa ja luvuissa, jotka esitin, se mitä voidaan nähdä on maahantuotojen maasta vietyjen tavaroiden arvo, eikä siinä puhuta mitään siitä, kuka sen hyödyn saa. Itse tutkimuksessa voidaan myös nähdä lisää yksityiskohtia, ja siellä on osio, jossa analysoimme ja kommentoimme sellaisia tutkimuksia, jotka kertovat siitä, millä tavalla kaupan avaaminen ja kauppa kehitysmaiden kanssa – saa aikaiseksi myös haitallisia vaikutuksia. Olen kommentoinut sitä, mutta mm, aika pikaisesti. Joissain tapauksissa nämä maathan <clears throat> erikoistuvat siihen, että ne vievät maasta tuotteita ja sekin voi vaikuttaa haitallisesti maatalousväestön ja paikallisväestön väestön asemaan. Olette siis tässä aivan oikeassa ja Tätä on myös pohdittu tuossa tutkimuksessa. Joka tapauksessa kysymyshän tässä on myös siitä, että onko tämä tilanne vallalla siksi, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka vai siksi, että meillä on tuollainen paikallinen puitteisto noissa maissa. Mikä on Euroopan unionin vastuu näissä kysymyksissä? Se on tietysti toinen kysymys. niin Kiitos kaikille kolmelle alustajallemme. Kyllä me täällä Euroopan parlamentissa saamme aika moista läksytystä. Tämä Agrin ja Deven yhteiskokous jo osoittaa, että ajattelutapamme pienviljelijöinä voi tukea läntistä Afrikkaa, Saharan eteläpuolista Afrikkaa sen kehityksessä. Kävin yhdessä kanssa se, että mm, meidän tulisi keskittyä pieniin hankkeisiin, joista erityisesti naiset hyötyvät. Kysyisin, tulisiko meidän tukea näitä osuuskuntia myös esimerkiksi maitojauheen tuotannossa? Linda. Bueno, eh, muchas gracias. Gracias por la... Kiitoksia. Kiitoksia näille kolmelle puhujalle esityksistä. Aivan ensin haluaisin todeta, että mielestäni olisi, on hyvin tärkeää, että me mm, käymme tätä keskustelua täällä tänään niin kuin tiedämme ja tiedätte. Me täällä parlamentissa käymme nyt keskustelua juuri uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta ja täällä ja myös muissa keskusteluissa jatkuvasti meille on todettu, että meidän on valmista merkittävästä lisääntymisestä. Parlamentti ja neuvosto ovat sitten todenneet, että Euroopan tulee ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä me täällä kuulemme ja mistä me täällä keskustelemme ja mistä juuri kuulimme, eli todella vaikutus joka toiminnalla YMPn puitteissa se, että siirretään tukia puolelta toiselle, niin onko se ainut mahdollisuus vai voisiko olla muitakin mahdollisuuksia? Minä katson, että jos Etelässäkin meillä on koko joukko esimerkkejä siitä, miten myös Euroopan unionista maaseutu tyhjenee ja pienenee. Minä uskon, että on. Ja minä kysyisin teiltä, että miksi te ette mennyt yhtään pidemmälle? Miksi ette ajatelleet nyky-YMP? On yksi kysymys. Haluatte vastata siihen? Vai Rova Blanco, haluatteko vastata toiseen? Tämä oli kysymys, joka oli ostettu koko paneelille. Haluatteko Varmasti kollegat vastaavat myös kattavasti, mutta vastaisin tuohon viimeiseen kysymykseen. Uskon, että prioriteetti pitäisi olla nyt se, ettei EU ruoki koko maailmaa, vaan että EU antaisi oman panoksen että kukin alue voi ruokia itsensä pyysi kohti varausta, joka ei ole toivottavaa ja ehkä myöskään saavutettavaa, mutta pitäisi vähentää niiden riippuvuutta ruoantuonnista hymään ja noiden toimintamahdollisuuksien luominen rakentamalla paikallisia ruokajärjestelmiä, mitä pitää tehdä nyt. Mutta monet kehittyvät monivuotista suunnitelmaa, jotta jatkuvasti pysytä panttivankeina lyhyellä ja ajatellaan, että pelastamme maailman, kun tuotetaan. Uh, Kiitos. Rova Blanka, haluatteko vastata? Um, yeah, uh, thank you. Well... Kiitoksia, kutuksia jota tutkimuksella on. Eli jos pelkästään tuotantoa lisätään ainakin nyt, niin se mitä nyt tapahtuu on se, että elintarvikehinnat vähen, laskevat. Tämän tutkimuksen tavoitehan ei ollut löytää muita tapoja, mutta minun mielestäni tässä on kyllä tärkeä asia, joka kannattaa mainita myös näissä suosituksissa, ja se koskee sitä, että Meiltä tuli järjestelmällisempi lähestymistapa politiikkaan. Enkä tässä puhu pelkästään maatalouspolitiikasta, vaan minusta meidän täytyy puhua kautta myös suosituksissa. Niin meidän täytyy ottaa huomioon myös nämä vaikutukset, jotka yllättävät yli toimialojen. Muussa tapauksessa tutkimuksessa on paljon epäjohdonmukaisuutta. Kun me haluamme viedä eteenpäin maataloustuloja, niin katsomme pelkästään sitä, emmekä katso esimerkiksi vaikutuksia ympäristöön ja päinvastoin. Tämä ei ehkä ole se ratkaisu, jota odottelette, mutta minusta jos me todella muutamme tätä lähestymistapaa ja ryhdymme pohtimaan maatalouspolitiikkaa, energiaa ja kehitystä ja yhdistetään tämä, ja se on kyllä aika monimutkaista. Yeah. Tämä osoittaa yhden asian, että No, kysymys, jonka testäisin, on ehkä, no eh, Rova Blanco, olette taloustieteilijä ja maatalousalalla toimitte, mutta katsotaan, mitä tehdään nyt jo monta vuotta. Hylkäämme säänt- eh, markkinasääntelymekanismin, ne olemme hylkänneet maitokiintiöt. Sitä nyt maito, mitä nyt tapahtuu, no meillä on liikatuotantoa ja hinta, joka ei ollenkaan ole tyydyttävä tuottajille. Olemme köydittäneet maataloustuottajia. Mitä tapahtuu sitten Afrikassa? Ja herra Diallo puhui tästä erinomaisesti, ja Verde Schutter tuntee myös hyvin ja hän on toiminut YKssa myös. Mitä tapahtuu me Viemme sinne maitojauhetta, koska pitää löytää muita markkinoita, koska maitojauhetta on meillä liikaa. Sinne viemme ja sitten köhdytetään afrikkalaisia tuottajia, jotka voisivat kehittyä, kehittää maataan, kehittää fiksu. Se kieltäytyi mark- maitomarkkinoiden avaamisesta. Maitomarkkinat ovat ki- suljetut ja ovat pysyneet suljettuina. Ja sinne viedään camembertia, joka on länsiosiin. No, Sodia, Lactalis, Nestle, Danone, Arla ja kaikki suuria tuotantonimiä maitoalalla ja sitten lopun lopuksi köyhdytään varainen kaikkialla maailmassa, mutta tietysti mekanismeihin, jotka sääntelevät pyydän, jossa rännellään hintoja. No, maitokiintiö on kirosana. Ich habe zwei konkrete Fragen. Kaksi konkreettista kysymystä. Äh, rouvalle, joka puhui ensimmäisenä. Te sanoitte, että tarkastelette nykypolitiikkaa tällaisenaan. Minä haluaisin tietää, kuinka paljon vanha politiikka edelleen vaikuttaa. Esimerkiksi vientitukia ei enää makseta, tiedän sen toki. Mutta vuodesta 2009, kun esimerkiksi kanan vientituki äh, poistettiin, markkinat Afrikassa ovat nelinkertaistuneet. Eli vaikka me olemme muuttaneet äh, politiikkaamme, niin tällainen äh, systeemi ruokii itse itseään. Eli me emme ole pystyneet pysäyttämään. Tarabella sanoi, meidän markkinamme ja myös Amerikan markkinat ovat vahvistuneet siitä syystä, että me monien vuosien ryhtymään omiin puolustus toimiin, protektionistisiin toimiin niin, että ne saisivat omat rakenteensa per toimillemme jatkuvasti. Näistä kahdesta asiasta halusin teiltä kysyä. Kiitos. Ja vielen Dank auch für die, für die Kiitos esityksestä. Ole niinkään Euroopan syytä, vaan hallituksen, jossa hallitus Burkina Fasossa haluaa varmistaa sen, että, tai ottaa käyttöön mekanismeja, nimittäin tarjotaan samaa on myös suuri kysymys, niin kuin toinenkin irlantilainen meppi, mekin viemme paljon Irlannista pienestä maasta keskustelusta. Ja vielen herzlich. Müller, kiitos. Keskustelusta. Ja vielen herzlich. Müller, kiitos. Kaikki on samaa mieltä siitä, että koplatut tuet pitäisi poistaa. No, puhuitte sitten, miten edistetään näitä valkuais. Mä viimeisimmät luvut sain, tai itse nyt komission sivuilta, niin maitojauhe siinä on myös 63 prosenttia tuolla politiikkaa, mitä vahvistaa paikallisia markkinoita. Se on meille tärkeä aspekti. Infraa pitää vahvistaa ja logistiikkaa ja apua tarjota. Niin Schütter sanoitte, että halusitte sen varoitusmekanismin. No, voisitteko kertoa? Da, no, mulțumesc foarte mult, domnule tuen edottamista tuotannosta. Meillä on tiettyjä sektoreita, jotka ovat siitä riippuvaisia. Esimerkiksi saattaa koskea vaikkapa siipikarjaa tai sianlihaa. Muussa tapauksessa tällainen toiminta ei olisi kestävää. Makkaasti Euroopan markkinoiden toimintaa. No miksi sanon näin? Siitä syystä, että Mercosur-tuottajat eivät joudu vastaamaan samoihin tuotantovaatimukseen, kun tuotetaan yksi kilo lihaa kuin mitä eurooppalaiset tuottajat. Ja tämä vaikuttaa ilo, mutta Euroopassa se ei onnistu alle kolmen euron. Siitä syystä on tärkeää luoda paikallista tuotantokapasiteettia. Ja hyvin usein vie sitä maasta vain pienet määrät. Hyvin usein meidän tulisi myös tarkastella sitä, että meillä ei ole mahdollisuutta lopettaa tällaista kilpailua, joka tuhoaa hyvin useat toimialat. Kiitos puheenjohtaja, kiitos yksistä kolme lyhyttä kysymystä. Herra Diallo, ensimmäinen kysymys. Puhuitte tästä maitojauheesta, jota rikastetaan ikään kuin palmuöljyllä sanotte, että Euroopassa se on kielletty. Voitteko vaikuttaa hallituksen toimintaan tässä kieltäisiin myös siellä, jotta ja esteitä. Voitko sanoa, että millaisia sääntelyesteitä ne ovat? Ja kolmas kysymys. Auttaisiko se teitä, jos kehitysavun myötä otettaisiin investoida näihin pieniin meijereihin ja tuettaisiin niitä sillä tapaa, että tekni- teknologia voitaisiin parantaa, jotta pientuottajia. Niin. Harald von Witte, joka on äh, maataloustaloustieteilijä valitettavasti päässyt paikalle. Thank you for... Kiitos kutsusta. 208 seutsopimuksen artiklan tavoite on vähentää vähentää köyhyyttä ja poistaa ongelma kokonaan loppujen lopuksi. Köyhyys, nälkä ja maatalous ovat läheisessä yhteydessä, koska suurin osa alertusta ihmistä asuu köyhien maiden maaseudussa, pientilalliset, maattomat ihmiset, he ovat nettoruokaustajia. Maatalous on, no selvää, on avainasemassa, kun pyritään vähentämään köyhyyttä ja nälkää ympäri maailmaa, kehittyvissä maissa on opettanut kehitystä auttamaan kehitystä ja taloustiedettä yli 30 vuotta. Ja 60 tuntia millä on luento, muistiinpanoja. En nyt niitä käy läpi, mutta tarvitaan tiivistää. Nämä 60 tuntia kahteen virkkeeseen ensinnäkin pitkällä kaverilla talous- ja maatalouskehityksen moottori ja perimmäinen voima siinä, kun pyritään vähentämään köyhyyttä ja nälkää ympäri maailmaa, ovat investoinnit ihmisen pääomaan ja osaamisen taitoon työvoimassa. Ja tuo toinen on hyvä hallinnointi mukaan lukien toimiva markkinatalous. Ja tärkeä osa siitä on kansainvälinen, liberaali kansainvälinen kauppa järjestelmä. Ja toinen aspekti, jonka haluan mainita, kun nyt on noin 60 tuntia luentamuistinpanoja, on, että löysimme, että köyhyys ja nälkä ovat, esiintyvät siellä, niissä osissa eniten, joissa maatilaisilla on vähiten pääsyä perusteknologioihin kuin mitä meillä on rikkaissa käytössä, maassa ollut käytössä pitkään. Mainitsen näistä vain muutaman hyvät siemenet, lannoitteet tai muut että Nyt haluaisin keskittyä hinta- ja määrä aspekteihin YMPssä muut aspektit eivät ole niinkään sen keskiössä. Aloittaisin havainnosta. Pitkän aikan välin hintojen lasku on loppunut ja megatrendit ovat nyt kääntyneet hylkemarkkinoilla. Vuodesta 2000 lähtien on nähty, että maataloustuotteiden hinnat ovat nousseet ja syy tähän on se, että globaalilla tasolla kysynnän kasvu on ollut nopeampaa kuin tuotannon kasvu. Lisäksi on huomattu, että näitä kuiluja tuonnin ja viennin osalta on paljon kehitysmaissa No maat nyt siis ovat sellaisessa kehitysvaiheessa, joka englanti kävi monta vuotta sitten, jossa kysyntää oli enemmän kuin kapasiteettia. Sitä pystyy vastaamaan tuohon nopeaan kasvuun. On selvää, että markkinakehitykset, jotka mainitsin, herättävät huolta elintarviketurvallisuudesta kehittyvissä maissa – ja liittämiskustannusta se tuo mukanaan epävakautta, poliittisesti väkivaltaa, maahanmuuttoa ja nälkää. Joten globaali kysyntä elintarvikkeille kasvaa nopeasti. Niin voisimme yrittää vastata tuohon kasvuun lisäämällä armäärällä tuottamalla lisää sillä maalla, jota me nyt jo viljelemme. Ensimmäinen vaihtoehto Eli, no se ei ole vaihtoehto tosiaan sillä globaalilla tasolla. Maa, joka saatavilla maataloustuotantoa varten, on rajallista. Parhaat maat, tuottavimmat maat ovat jo käytössä maanviljelystä varten. Monissa osissa maapalloa ei ole suuria maareservejä vaaralla enää. Tai siellä, missä sitä on, niin kuin sademetsän, siellä ei haluta käyttää noita maita ympäristösyistä, koska näin on. tuotanto pitää kattaa tuottavuuskasvulta, kasvulla F on, että 90 prosenttia tulosta kasvusta tulee sadon kasvusta, vain 10 prosenttia voi tulla sillä, että käytetään uusia maita, mutta tämä on ongelma, josta nyt puhutaan tänään. Tuottavuuden kasvu maataloudessa on laskenut vihreän vallankumouksen jälkeen, Norman Borlaugin aikojen jälkeen, 67-luvun jälkeen. Ja tähän on useita syitä. Haluan mainita vain kolme, jotka kiinnostanevat EUta. Yksi niistä on se, että tutkimusta ei ole tarpeeksi EUssa. 70-luvulta tutkimukset vasta alkoivat, kun oli ylijäämiä EUssa. Toinen syy on, että on hieman rajoituksia sille, mitä käytettäisiin tuottavia teknologioita EU-ssa. Olen maininnut tässä kaksi, kuten perinteinen geeniteknologia tai näiden viljelylajien suojelu. Ja lopuksi on hyvin äh, lobbausta sellaista ryhmiltä, jotka suosivat äh, alasen tuottavuuden maataloutta. Nopeasti kasvava tuontikuilu köyhissä maissa se voidaan kuraa umpeen vain, jos rikkaat maat tuottavat enemmän ja vievät enemmän ruokaa, eivätkä vähemmän kuin joskus sanotaan. Ja EUlle paljon otettaisiin, jos se vain lopettaisi olemasta yksi maailman tai, maailman, tai yksi maailman aina netto tuoja ruoasta. Kun eliminoidaan alamme lisäarvo. Ja meillä on nyt metodi, joka sallii sen, että voimme muuttaa nämä nettovirrat äh, entarketuotteista, elintarvikemaaksi, jota me käytämään käytämme rajamme ulkopuolella, jotta voimme täyttää omat tarpeemme. Ja tässä näette lukuja, no ei vielä. Siitä is between 17-14 miljoonaa hehtaaria joka vuosi riippuen sadosta EUn sisä- tai ulkopuolella. Ja tämä on virtuaalis, ikään kuin virtuaalisen maantuontia, viljelysmaantuontia. Siirryn nyt vaikutuksiin. Yksi implikaatio on selvä, se on, että maataloustutkimuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on nostaa tuottavuutta, jossa ja kehittyvissä maissa, mitä se on olennainen osa uutta YMPtä, Tuttavuuskasvun hyödyt yhteiskunnalle ovat hyvin korkeita, kuten tullaan näkemään kohta. Taloudellisin termein ne ovat positiivisia eksternaliteetteja ja ne materialisoituvat tänne EU-ssa, mutta useimmat materialisoituvat kehittyvissä maissa. Ja ne oikeuttavat sen, että rahoitetaan tutkimusta tämä tällainen PIGU-tuki, niin kuin taloustermiin sanotaan. Seuraava kalvo, ympäristöhyödyt EU-ssa ovat vain suuremmat kuin nämä perinteiset talousvaikutukset, jotka on mainittu usein Sitten sosiaalisen Eli jos ajatellaan sadon kasvu EU-ssa, tässä tarkoittaisi yhteiskunnalle ensinnäkin Tämä parantaisi sosiaalista hyvinvointia puolella miljardilla eurolla. Tämä hyödyttää kuluttajia ja tuottajia, mutta mikä tärkeämpää, se vähentäisi tässä virtuaalisen maan tuon tiedä 1,2 miljoonalla hehtaarilla prosenttiyksikkö mainosaatteen tuottavuuskasvua samaan aikaan. 1,2 miljoonaa hehtaaria maata säästyisi ja tämä puolestaan vähentäisi CO2-päästöisiä, kun ei tarvittaisi lisää viljelysmaata maailmassa tuo luku 220 miljoonaa tonnia. Tämä hyödyntää siis yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan 44 miljardilla eurolla samaan aikaan. 600 000 hehtaaria trooppista sademetsää säästyisi No kun esimerkiksi Bersisestä näitä lukuja, henkilöitä, jotka tiedä paljonkaan maataloudesta ja paljon vähemmän maapallon elintarvitturvallisuudesta tai köyhyydestä ja nälästä, niin joskus kuulen argumentin, että no, olette laskeneet, että näin ehkä on, mutta jos me EU-ssa alamme tuottamaan enemmän, niin meidän pitää sitä tuottavuutta, saatomääriä, koska ei ole maareservejä. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää intensiteettiä myös nostaa. Ja vastaukseni tuohon on intensiteettin kaasuman käytössä ei ole sinänsä hyvää eikä pahaa. Sitä olla kestävää, niin kuin kaiken muunkin, mitä teemme maatalouden sisällä ulkopuolella, joten tarkastelemme asiaa EUlle ja katsomme satoa ja kasvaa, jossa tietyille kasveille ja tulos on sama. Lähes kaikille viljelykasveille keskitytään nyt vehnään. Se, mitä näemme tutkimuksen aikana, 2013 oli vuotuista satokasvua 0,86 prosenttia. Ja tuo satokasvu olisi voinut periaatteessa olla tulosta siitä, että käytettiin intensiivisemmin maata, enemmän lannoitteita ja muuta. Tai sitten se saattoi johtua innovoinnista. Ja innovointia mitataan sillä, miten on muuttunut tuo kokonaistuotanto TFP, tässä kalvossa. Kun katson näitä lukuja, niin huomaatte johdonmukaisesti, että tuo TFP-kasvu on ylittänyt satokasvun. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-ssa satokasvu on toteutunut vähemmällä maan käytön intensiteetillä. Suositukseni näin ollen on, että pitäisi tästä kestävästä entistä pitäisi päästä eroon. Se johtaa sen, että satokasvu vaatii se, että intensifioidaan maankäyttöä, kuten on nähty päinvastoin on totta. Ja tämä on tulos, joka löytyy myös muissakin maissa, mukaan lukien USAssa. No, pitää näille sanoa, että luomuviljelyä pitäisi verottaa eikä tukea koska pääsäännön syy on se, että kaiken kaikkiaan sadot tuon tyyppisessä viljelyssä, no, noin puolet, ovat puolet kuin modernissa viljelyssä. Eli jos halutaan siirtää tämän tyyppisen viljelyn EU-ssa kokonaan, se sitä, että kun globaalissa pitäisi kasvattaa 70 miljoonalla hehtaarilla, se olisi paljon kustannuksia yhteiskunnalle, erityisesti kehittyvissä maissa mukaan lukien se, että bioteollisesti kärsisi ja kehittyvät maat olisivat paljon haavoittuvaisempia ilmastonmuutokselle. Well, I also I've noticed other people. No, täällä on muitakin, Mullakin kolme on yli 10 minuuttia, mutta ette pidä siitä, mitä sanon, niin haluatte, että lopetan. Ja Permítame. Sallittehan, äh, että nyt äh, pyydän teitä päättämään äh, puheenvuoron ja kollega, kyllä tässä nyt täytyy huolehtia siitä, että kaikille jää puheenvuoro vai keltaista kun sieltä nyt? Täällä on varoja, se nyt on huonoa myös kehittyville maille, koska EU on tuottavuus lisää hintaa tuotteen. kuin aikaisen YMP-päätöksen pitäisi perustua tieteelliseen näyttöön eikä lobbareiden argumentteihin, jotka puhuvat alhaisen tuottavuuden maatalouden puolesta. Tämä johtaa siihen, että pitäisi palauttaa YMPn päätösten uskottavuus. Yeah. No niin, kiitoksia. Muchas gracias. Suuret kiitokset teille tästä esityksestä. Ja nyt välittömästi annan puheenvuoron eteenpäin. Meillä on tässä aika toden totta kortilla, joten nyt äh, täytyy siirtyä äh, seuraavaan paneeliin, nimittäin johtopäätökset äh, tänään iltapäivällä käydystä keskustelusta komission jäsen Hoganen kanssa. Eli Äh, tulevat äh, uudistukset, joten minä en tässä nyt äh, halua viivytellä sen pidempään ja jotta loputkin kollegat voivat käyttää puheenvuoron vaikka sitten vain muutaman minuutin ajan, niin nyt annan puheenvuoron komission jäsen Hoganille. Kelly Aguilera, MEPs, distinguished guests, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kutsusta tänne tänään ja mahdollisuus. Ja se mahdollistaa sen, että voimme paremmin ymmärtää globalisoitua ma- maailmaa ja vastata haasteisiin, joita meillä on edellä. Kaikkein sitkein myytti yhteensä. Ja ulkopolitiikka on ollut osa YMPtä pitkään. Markkinatoimenpiteitä mahdollistetaan edelleen. Se on totta. Kyllä, kyllä, me palaamme tähän vielä. Saatte mahdollisuuden. Ja ulkopolitiikka on ollut osa YMPtä pitkään. Markkinatoimenpiteitä mahdollistetaan edelleen. Se on totta. Kyllä, kyllä, me palaamme tähän vielä. Saatte mahdollisuuden kaavat yleisesti ottaen tavalliset markkinaolosuhteet. Tämä mahdollistaa sen, että olemme enemmän yhdenmukaisia maa, maailmanhintojen kanssa. Vuodesta 2014 on välisyyttä ja avoimia sääntöjä kaupankäynnissä. Meillä on erittäin myönteiset makrotaloudelliset olosuhteet kautta maailman EU, on, EU pääsee ilman kiintiöitä ja tarifeja kaikkein vähiten kehittyisiin, kehittymättömimpiin maihin. Me voimme mahdistaa myös sen, että kumppanuusmaat voivat suojata omaa äh, haurasta talouttaan ja samalla voimme mahdollistaa sen, että meillä on globaali turvaverkko, jota voidaan hyödyntää äh, tietyissä vienti- ja tuontituotteissa. Yksi näistä esimerkistä on tämä Burkina Fason esimerkki, joka täällä otettiin esille. Haluan korostaa, että talouskumppanuussopimuksien puitteissa on maan sopimusta EUn kanssa, niin kehottaisin sen tekemään näin, jotta se voisi hyödyntää tätä mahdollisuutta, jos se näin haluaa tehdä. Esimerkiksi Burkina Fason hallitus voisi asettaa, se on niiden päätös, ei Euroopan unioni puutu sellaisiin päätöksiin, joita suverenit hallitukset tekevät. Toisaalta EU on sopinut siitä, että se yksipuolisesti saada yhteensä. Näin ollen me kehitämme tätä yhteistyötämme YKssa ja muilla kaikilla kansainvälisillä foorumeilla. Pyrimme myös näin vastaamaan myös kaikkein suurimpia haasteita, joita meillä tällä hetkellä on. Tiedonannossa, joka julkaistiin marraskuussa, on paljon erilaisia pohdintoja siitä, minkälainen yömpäin tulevaisuus on ja paljon, miten se voi tehdä ympäristön tilan huononnumista. Samalla selkeästi ilmaistaan myös se, että tuleva YMP pitää olla tärkeämmässä asemassa kuin valettan huippukokouksen päätöksiä täytäntöön ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja näin voimme myöskin valvoa maahanmuuton reittejä ja määriä. Meidän täytyy myös katsoa niitä haasteita, joita on laittoman maahanmuuton, mitä siellä maissa saavat tilaisuuden jäädä omiin kotimaihinsa. Olen jo maininnut sen myönteisen vaikutuksen, joka meidän erittäin suotuisilla markkinoilla ikkuna jossa käsitellään Euroopan ulkoista investointia maatalousyrityksiin. Tämä ei ole mikään sattuma. Maatalousalueet ovat erittäin tärkeässä asemassa puoleensa tätä nopeasti kasvavaa työvoimaa. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy myös kasvattaa Afrikan maatalouden kilpailukykyä mukaan lukien esimerkiksi tuki näille Burkina Faso 16 käsittelemme näitä kysymyksiä. Perinteiset eh, yhteistyömallit ovat esillä, mutta nyt keskitymme vielä enemmän. On paljon haasteita ja meidän täytyy tehdä maahanmuutosta enemmänkin valinnan eikä välttämättömyyden afrikkalaisille nuorille. Kaikki nämä tapahtumat, joita olemme pitäneet, niissä olemme pyytäneet myös pääosastojen johtajia luomaan tällaisen erityistyöryhmän, joka esittää suosituksia prioriteeteista meidän seuraavista askelista, joita tulee tehdä maatalousyhteistyössä me Afrikan kanssa. Yhdistetään 10-11 asiantuntijaa ja että meillä on säännöllisiä kokouksia ja tämän vuoden loppuun mennessä saadaan raportti tästä. Haluan tehdä tämän läheisessä yhteistyössä Afrikan unionin kanssa. Kovin ilahtuneena voin kertoa, että tämän ryhmän <clears throat> perustamis erinomaisesti tässä jo kertoikin, mitä me komissiossa mm, yhdessä pyrimme tekemään saadaksemme Afrikan maatalouskehityksen eh, hyvään, eh, hyvän hyvälle mallille ja tietenkin eh, kehitys tänä iltapäivällä on keskittynyt paljon siitä, että täytyy kompensoida, täytyy säännellä markkinoita ja, markkinoita ja komission sen Hogan teki selväksi, että vaikka meillä on taloudelliset kumppanuussopimukset, jotka ovat aika paljon herättäneet pelkoakin maatalousalalla ja agrifood-alalla, niin kyllä selvästi poliittista tilaa on maille itse asiassa suunnitella omat politiikkansa ja strategiansa maataloutta ja mm, agri-food-alaa vuodesta 2014 Vuoteen 2020 meillä on noin 9 miljardia euroa käytössä budjettitukea erityisesti läntiselle Afrikalle, jotta voimme antaa alakohtaista tukea ulkoisen Ähm, maatalousalan kehittämistä ja yksityisellä sektorilla on tässä hyvin tärkeä rooli, äh, sillä niin kuin Haukan totesi, investointeja tarvitaan. Tarvitaan eri toimijoita ja kyllä energiaan on kovasti investoitu, samalla digialaan on investoitu, äh, kaupungistumiseen, mutta ei maatalouteen eikä maatalouselintarvikkeisiin. Ja itse asiassa nyt äh, pyrimme tukemaan alaa antamalla tukea erityisesti nuorten yrittäjyyden tuoksi, teristöön, IFADiin ja muihin tahoihin yhteydessä mm, tarkastellaksemme yhdessä sitä, että millä aloilla voisi olla alueellisella ja mm, paikallisella tasolla mahdollisuuksia menestyä vanhan aikaisena tai sinne ei pyritä työhön ja tässä professori mainitsi maataloustutkimuksen alhaalta ylöspäin lähestymistavan. Tämä on erittäin tärkeää ja kun ajatellaan maata, meidän on voimaannut Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen pyrimme tarkastelemaan vaihtoehtoisia malleja, ottaen huomioon myös maanviljelyn ja voidaan katsoa, että miltä osin laajentaminen olisi mahdollista. Te tiedätte, että Refko pääosa